Ensin kaksi ja puoli minuuttia. Rouva Weber. Gracias, presidente. Last month, Mr. Lushobo... Kiitoksia, herra puhemies. Viime kuussa henkilö sai 11 kuukauden vankeusrangaistuksen. Tämä tapahtui yli vuosi sitten. Me tiedämme, että yli 10 000 kansalaista on allekirjoittanut vetoomuksen. He vaativat ihan normaalia asiaa, eli vapaata ilmaisun vapautta, uskonnon vapautta ja oikeusvaltioperiaatteiden noudattamista. Liu Xiaobao halusi vain tehdä, mitä äh, hänen oikeuksensa kuului, mutta hänen oikeuksiaan on loukattu, eli perusoikeuksia ja tästäpä syystä Lucio pitäisi vapauttaa. Meidän tulisi vaatia tätä. Hänet tulisi vapauttaa välittömästi. Arvoisat kollegat, viime vuosien aikana Euroopan unionin ja Kiinan väliset suhteet ovat keskittyneet lähinnä taloudellisiin seikkoihin. Demokraattinen aspekti on jäänyt taka-alalle ja ihmisoikeusloukkauksia on jatkuvasti ollut havaittavissa. Muutama päivä sitten ensimmäistä kertaa poliisiviranomainen tunnusti, että vuoden 2004 Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaana ollut henkilö on, oli pidätetty ja nyt epäilen, että hän voisi olla jopa kuollut. Ja Kiinan hallitus ei kuunnellut Euroopan unionin vetoomusta, ettei erästä henkilöä telotettaisiin. Meidän täytyy todeta, että Kiinan hallitus ei todellakaan ole valmis noudattamaan ihmisoikeusmääräyksiä. Nyt herääkin kysymys siitä, että miksi tässä tilanteessa Kiina on ylipäätään ollut halukas saamaan änsä kuuluviin YK ihmisoikeusneuvostossa. Vuonna 2009 Kiina on laatinut pitkän asiakirjan, joka on oikeastaan vain täynnä sanahelinää ihmisoikeus oikeuksiin liittyen. Ja tästäpä syystä meidän Euroopan parlamentin on todellakin tarkkaan keskityttävä siihen, mitä käytännössä Euroopan unionin ja Kiinan välinen vuoropuhelu tarkoittaa. Kiitoksia. Sitten yksi minuutti edustaja Kelan. Presidente. Kiitoksia puhemies. Kiina on osoittanut hyvin vaikuttavaa taloudellista edistystä, mutta valitettavasti osa tästä menestyksestä on saavutettu toimilla, jotka vahvasti loukkaavat kansainvälisiä, kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuslainsäädäntöjä. Toivottiin, että olympialaiset motivoisivat Kiinan hallitusta osoittamaan enemmän halua ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Päinvastoin kävi vainoa ja painostusta vain vahvistettiin. Tänä päivänä Euroopan parlamentti ilmaisaa, ilmaisee huolensa merkittävän ihmisoikeusaktivisti Liu Xiaobon kohtalosta. Hän oli allekirjoittamassa vuoden 2008 peruskirjaa, jossa vaadittiin perustuslaillista uudistusta. Perust- kirjan on allekirjoittanut rohkeasti yli 10 000 Kiinalan, Kiinan kansalaista. Viime kuussa Liu Xiaobao tuomittiin 11 vuoden vankilarangaistukseen. Me vaadimme tänä päivänä hänen välitöntä ja ehdotonta vapauttamistansa ja me ilmaisemme solidaarisuutemme Kiinan kansalaisten rauhanomaisia toimia kohtaan, kun he haluavat rauhanomaisesti tuoda demokratiaa maahan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Robotti Käissälä. Oui, monsieur le président. Les résolutions d'urgence sont toujours... Kiitoksia, hyvä puhemies. Ihmisoikeusrikkomukset ovat aina vaikea asia, sillä sen sijaan, että näytän esille, se pelkästään osoittaa poliittista voimattomuutta täytyy pystyä muuhunkin. Meidän täytyy selkeästi kyetä osoittamaan, että kaikki vuoropuhelu- ja painostusvälineet ovat osoittautuneet tehottomiksi. Kiinan tapauksessa en ole varma siitä, että kiireellisissä asioissa sen esille ottaminen jatkuvasti maaliskuussa, marraskuussa 2009 ja nyt jälleen uudelleen. En usko, että siitä on välttämättä hyötyä. En suinkaan aliarvioi tuon maan vaikeuksia, kun se pyrkii demokratiaa kohti. Mutta se, että me jatkuvasti tämmöinen asia eteenpäin, on se, että me teemme virheitä strategiassamme. Olin ensimmäisenä vaatimassa päätöslauselmaa uigureista ja kieltämässä kuolemantuomioita. Tiammenin mielenosoittajat, jotka tuomittiin, on myöskin otettu usean otteeseen esille. Mutta se on johtanut vain vastakkaiseen tilanteeseen. Kiina on niin tärkeässä kaupallisessa asemassa ja sillä on pysyvä paikka YK turvallisuusneuvostossa. Me tarvitsemme sitä, että Kiina on mukana, kun vähennämme ilmastonmuutosta. Nämä ovat totuuksia, ja meillä ei ole päätöslauselmissamme sitä vaatimusta, sitä, että niitä tulisi kunnioittaa. Ne eivät vaikuta millään tavalla ihmisoikeustilanteeseen, joka minun mielestäni on erityisen tärkeä, vaan yhtä tärkeä kuin teidän kanssanne. Me äänestämme kaikkien niiden tarkistusten puolesta, joita tähän on esitetty. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia. Rova Versia. Kiina on suuri maa, jolla on erittäin rikas historia. Sillä on valtava kehityspotentiaali. Viimeaikaiset tapahtumat eivät ole saaneet aikaiseksi niitä tuloksia, joita olemme toivoneet. Euroopan unioni ei kykene pitämään tämän maan kanssa yllä ihmisoikeuskeskustelua. Se on erittäin huomattava asia. Euroopan parlamentin meidän pitäisi sanoa kovempaan ääneen se, mitä pidämme tärkeänä. Kun tarkastellaan ihmisoikeustilannetta Kiinassa, se on sietämätön. Demokraattisten uudistusten puolustajien tilanne on uskomaton, varsinkin tämä Xiaobon tilanne. Ja meidän täytyy ehdottomasti vaatu, vaatia Liu Xiaobon vapauttamista ja kaikkien niiden, joita vainotaan tai jotka on vangittu, aivan kuten hänetkin. Niin siitä syystä, että he ovat tehneet vain yhden rikoksen, ovat puolustaneet ihmisoikeuksia ja ovat puolustaneet ilmaisun vapautta. Aivan äsken, kuten kollegani totesi, Britannian kansalainen teloitettiin vaikka hänellä oli mielenterveysongelmia. Se on ensimmäinen kerta, kun eurooppalainen ihminen on teloitettu Kiinassa 50 vuoden ajan. Kyllä, ilmaisunvapautta rajoitetaan yhä enemmän päivä päivältä Kiinassa. Ja internetin käyttäjävapauksia rajoitetaan. Kun operaattorit toimivat Kiinassa, niiden täytyy vaatia Kiinaa eh, poistamaan erilaiset suojat, eh, suodattimet, mutta Googlekaan ei tähän kyennyt. Me emme voi hyväksyä sitä, että hallitus estää internetin käyttäjien ilmaisevan itseään. Kiinan internetin käyttäjien täytyy saada käyttöönsä kaikki sensuroimaton tieto. Eurooppalaisten täytyy tukea internetin internetiä käyttäviä yrityksiä. Sensuuri täytyy lakkauttaa internetissä. Kiina tällä tavalla vain pyrkii rajoittamaan ihmisoikeuksien puolustopuhujien toimintaa tai lehdistön edustajien toimintaa. Lopuksi, hyvät kollegat, voin vain todeta tähän loppuun, että pyydän teitä, että ei saa unohtaa Tianemenin surmia. Useat henkilöt tapettiin 3.4.6. 20 vuotta sitten, vuonna 1989. Tämä on erittäin surullinen tapahtuma. Meidän täytyy muistaa näitä nuoria uhreja. Kaikki vuoden 1989 tapahtumat ovat sellaiset, että meidän täytyy muistaa ne ikuisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti herra Herra puhemies, se, että jälleen kerran täällä parlamentissa keskustelemme ihmisoikeusrikkomuksista Kiinassa osoittaa sen, että Pekingin kommunistinen autoritäärinen johto päättäväisesti edelleen vainoa ja pysäyttää kaiken par- poliittisen opposition. Mutta tämän ei pitäisi kuitenkaan tarkoittaa sitä, että parlamentissa me emme puhuisi asioista. Me olemme velkaa tämän ihmisoikeusrikkomusten uhreille, kuten Liu Xiaobolle. Heiltä useimmilta on kielletty puheminen. Saharon palkinnon antaminen vuonna 2008 Hu Jiaolle osoitti sen, miten vakavasti me parlamentin jäsenet otamme nämä ihmisoikeusrikkomukset Kiinassa. Se johtuu siitä, että Kiina on äärimmäisen tärkeä, se on alueellisesti tärkeä, se on sotilaallisesti voimakas ja se on kaupallisesti erittäin tärkeä Euroopalle. Ja tässä on kysymys myös siitä, että kenties suhteemme Kiinan kanssa perustuvat tulevaisuudessa demokratialle ja muille yhteisille arvoille. Kenties nähdään se päivä, jolloin Kiinan kansantasavallassa nämä arvot ovat todellisuutta. Minä aina katson demokraattista Taiwania ja laaja Intiaa, jotka ovat vapaita yhteiskuntia. Ja ne vain enemmän korostavat sitä, että Kiina ei ole todellakaan demokraattinen

Seuraavaksi edustaja Preda, yksi minuutti EPP-nimissä. Cuvintele nu trebui privit... Kiitoksia, herra puhemies. Jo vuonna 2008 Luciavo esitti oman ajatuksensa ja monet olivat valmiita tukemaan häntä taistelussa ihmisoikeuksien puolesta ja tästä syystä Luciavo vangittiin ja tuomittiin 11 vuoden vankeustuomioon. Tämä on osoituksena siitä, millä tavalla Kiina taistelee ihmisoikeusaktivisteja vastaan. Ja meidän täytyy myöskin muistaa, että Zhu Longzhu tuomittiin yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen. Tästäpä syystä minä uskon, että meidän olisi nyt ehdottomasti otettava nämä asiat esille seuraavassa EU-Kiina huippukokouksessa. Ja niin kuin kollega Hautalakin äsken totesi, vuoropuhelu ei riitä. Ihmisoikeuskysymykset pitäisi ottaa huippukokoustasolla esille, sillä vuoropuhelu ei ole vielä johtanut mihinkään. Kiitoksia. El señor... Kiitoksia seuraavana kollega Baltsiitis, yksi minuutti. Thank you, Mr. Chairman, the colleagues. European Union is now... Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät kollegat, Euroopan unioni neuvottelee uudesta puitesopimuksesta Kiinan kanssa, joka asettaa sitten puitteista taloudellisille suhteille tuomaan kanssa. Nuo suhteet ovat erittäin tiukat, mutta emme me saa sulkea silmiämme toistuvilta ihmisoikeusrikkomuksilta, oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksilta. EU täytyy jatkaa ihmisoikeusvuoropuhelua YK ja varsinkin korkean edustajan tulisi mahdollista koordinoituu tehokas ulkopolitiikka suhteessa Kiinaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen täytyy olla tuon politiikan pohjana. Gracias, señor Kiitokset kollega Vatsitis. Seuraavana puolitoista minuuttia kollega Tryppelille. China kun Kiina sai olympialaiset järjestettäväksi, niin minäkin uskoin ja luotin siihen, että Kiina pyrkisi parantamaan ihmisoikeustilannetta. Mutta olympialaisten aikana ja sen jälkeen on havaittavissa, että tilanne on vain pahentunut ihmisoikeuksien noudattamisen saralla. Ja Li on kohtalo ja että myöskin poliisi on kieltänyt homoseksuaalien ryhmän perustamisen, niin toisin ajattelijoilla on todellinen jääkausi edessään. Tässäpä syystä vaadimme Liu Xiaobaon ja muiden ihmisoikeusaktivistien vapauttamista ja me vaadimme Kiinalta, että jos se haluaa toimia jatkossakin kansainvälisen yhteisön tunnustettuna kumppanina, niin sen pitäisi luopua näistä hysteerisistä valvontatoimenpiteistä. Se pätee myöskin internetin käyttöön liittyen poliittinen suoratustoiminta internetissä ei ole suvaittavissa, sillä meidän on vaalittava kaikkialla maailmassa ilmaisun vapautta, koska tämä vapaus on universaali ja jakamaton, riippumatta siitä, missä maassa näitä asiaa käsitellään. Yhdysvalloissa, Euroopassa, Kiinassa tai missä tahansa. Ja tästäpä syystä Kiinan kansan tasavallan täytyy muuttaa linjaustaan, jos se haluaa toimia kansainvälisellä näyttämöillä yhtäläisenä kumppanina. Myöskin huippukokouksessamme meidän täytyy ottaa tämä asia esille, koska me haluamme keskustella myöskin ilmastopolitiikasta, ympäristöpolitiikasta ja rahoitusmarkkinoiden sääntelystä. Kiinaa on vaadittava muuttamaan ihmisoikeuspolitiikkaansa. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Trypelle. Sitten yksi minuutti edustaja Fontana. Uno dei problemi più... Kiitoksia hyvä puhemies. Yksi tärkeimmistä ongelmista Kiinan ja ihmisoikeuksien suhteen on lakain työ, leiri ja pakotyö Kiinassa. Tämähän on modernia orjuuden muoto Tämä on moderni orjuuden muoto ja voidaan sanoa, että Euroopan markkinoille tulee paljon tuotteita, joita työtetään tällä laukain, tuotetaan tuolla laukain työleirillä, jossa tietysti kulut ovat alhaiset. Euroopassa on jo kielletty tuotteiden tuonti, jos ne tulevat tuolta työleiriltä on sanottu, että mitään pakkotyön tuottamaa tuotetta ei saa ö, tuoda alueelle. Tässä täytyy olla tällainen suuren yleisön tiedotuskampanja. Kaikkien tuotteiden täytyy täyttää samat työ, terveys- ja työstandardit kuin Euroopassa tuotettujen tuotteidenkin. Ja tämän lisäksi Kiinassa toimivien yrittäjien täytyisi pitää kiinni erityisestä työolosuuden lainsäädännöstä ja kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia. Meidän täytyy todella saada aikaiseksi standardit niin, että me emme tuo Euroopan unionin alueelle pakkotyöllä teetettyjä tuotteita. Muuten me olemme rikostovereita, emmekä halua näiden ihmisten vapautta. Oh. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Macmillan Scott. Thank you, President. Uh... Kiitoksia puhemies. Minä olen Euroopan varapuhemies, joka vastaa ihmisoikeusasiasta ja demokratiasta. Uutiset Liu Jabaosta ovat ilmestyneet myös minun nettisivuillani, josta voitte niistä saada lisätietoa. Kaikki ne toisenäyttäjät, joiden kanssa olen keskustellut, ovat joutuneet vangituiksi ja jossain tapauksessa heitä on myös kidutettu. Esimerkiksi siellä on henkilö, joka edelleen on vankilassa ja tarvitsee terveydenhoitoa. Henkilö, joka oli kolme ja puoli vuotta vankilassa, jota kidutettiin, joka on ollut pidätettynä, on johtanut siihen, että hän on kaksi kertaa yrittänyt itsemurhaa. Vuonna 2005 jo tapahtumat ovat johtaneet siihen, että tämä peruskirja 2008 on saanut tämän kaltaisen sisällön. Minun mielestäni viranomaisten pitäisi nyt vapauttaa Gao Zhezheng. Ja kenenkään ei tulisi epäillä sitä, että Euroopan, etteikö Euroopan parlamentti jatkaisi toimintaansa Kiinan ja Tiibetin parissa tietysti.

Niin, olemme puhuneet siitä, että mikä olisi se oikea lähestymistapa, jolla voitaisiin Kiinaa painostaa, koska ilmeisesti Kiina toimii teflonin lailla sopimusta ei ole allekirjoitettu. Minä en usko, että tämä olisi siis oikea lähestymistapa. Meidän pitää tiukkana pysyä tämän linjauksemme takana. Lissabonin sopimuksessakin on sanottu, että meidän täytyy huomioida ihmisoikeusloukkaukset. Muita vaihtoehtoja ei ole. Jos meille tulisi jotain parempaa mieleen, niin minä olisin valmis heti tukemaan sellaista lähestymistapaa. Mutta kyse ei ole vain ainoastaan Liu Xiaobaosta, vaan myöskin Gao Zhengistä, joka on kadoksissa ja nyt kuulema hän olisi tehnyt itsemurhan ja ilmeisesti hän on todellakin kuollut, mutta jostain toista syystä. Mutta olympialaiset ovat osoittaneet, että kun Kiinaan menee ja on yhteydessä kiinalaisiin, niin se ei paranna ihmisoikeustilannetta laisinkaan. Me toivoimme, että jotain muuta olisi tapahtunut, mutta valitettavasti ei. Joten meidän täytyy todellakin jatkossakin näiden kiireellisin toimin puuttua tilanteeseen. Kiitoksia sitten komission jäsen. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan unioni on selvästi ilmaissut huolensa suhteettomaan tuomioon, jonka merkittävä ihmisoikeusaktivisti Liu Xiaobo sai. Hän sai 11 vuoden tuomion, kun oli luomassa tätä peruskirjaa 2008, jolla haluttiin ö, tuoda demokraattisia uutis, uudistuksia Kiinaan. Puhemies, me kiinnitämme suurta merkitystä ilmaisun ja ajattelun vapauteen. Ne ovat demokraattisemme, demokraattisen järjestelmämme kulmakiviä. Herra Liun vastaiset toimet ovat täysin ilmaisun vapauden vastaisia. Ja Kiinahan on allekirjoittanut kansalaisia poliittiset oikeudet. Meidän täytyy myös puolustaa seksuaalisen suuntautumisen oikeuksia, aivan niin kuin täällä mainittiinkin. Euroopan unioni oli halusi tulla tarkkailijaksi tähän tuomioistuin käsittelyyn, mutta tarkkailijamme eivät päässeet sinne. Olemme todella pahoillamme tästä. Me emme saaneet yksityiskohtia tästä tuomioistuin käsittelystä, mutta se mitä tiedämme osoittaa sen, että Hiira Liu ei saanut mahdollisuutta asianmukaiseen puolustukseen ja että hänen oikeudenkäyntissä ei ollut reilu. Euroopan unioni tulee edelleen vetoamaan EU Kiinan hallitukseen niin, että se välittömästi vapauttaa ilman ehtoja herra Liun ja myös vapauttaa muita peruskirja 2008 allekirjoittaneita henkilöitä. Kokonaisuudessa Euroopan unioni haluaa rakentavaan yhteistyöhön Kiinan kanssa. Me olemme usean otteeseen menneisyydessä kiitelleet Kiinan edistystä sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien parantamisessa, samoin kuin äh, olemme kiittäneet myös äskettäistä Kiinan ihmisoikeustoimintasuunnitelmaa. Toisaalta on ilmassa kuitenkin erittäin suuria huolenaiheita kansalais- ja poliittisten oikeuksien osalta ja useiden viimeaikaisten kehityskulkujen takia seikkojen, joihin parlamentin jäsenetkin viittaavat päätöslauselmaehdotuksessaan. EUn sitoumus ihmisoikeuksiin ja sen merkitys tuodaan esille säännönmukaisessa keskustelussa eritoten me Kiinan viranomaisten kanssa. Viimeksi tapasimme 20.11. viime vuonna Pekingissä, kuten tiedätte. Suhteidemme vahvuus mahdollistaa sen, että me voimme vilpittömästi keskustella näistä kysymyksistä. 14. EU-Kiina-huippukokouksessa viime vuonna otettiin ihmisoikeudet esille niin keskusteluissa kuin lehdistötilaisuuksissakin. Herra puhemies, Rova Korhola puuttui näihin kyberhyökkäyksiin Googlea vastaan. Komissio on sitä mieltä, että tämä on jälleen yksi huolestuttava kehityskulku Kiinan ilmaisun vapauden loukkaus historiassa. Me tietysti tulemme läheltä tarkkailemaan tätä tilannetta. Olemme ymmärtäneet, että tällä hetkellä tässä on yrityksen ja Kiinan viranomaisten välillä jatkuvaa konsultointia. Me tulemme pysymään tarkkaavaisella kannalla ja kun vastaavia hyökkäyksiä tapahtui myös Kiinalla, eurooppalaisia yrityksiä kohtaan. Minä haluaisin teille vakuuttaa, että me tulemme ottamaan tulevaisuudessakin jopa korkeammalla tasalla nämä asiat esille. Me vaadimme Kiinaa täyttämään kansainväliset ihmisoikeussitoumuksensa ja muistutamme myös Kiinan perustuslaillisista takuista ilmaisun vapauden toteuttamiseksi. Arvoisat jäsenet, me kaikki jaamme saman tavoitteen. Haluamme avoimemman, läpinäkyvämmän Kiinan, joka pitää kiinni kansainvälisistä ihmisoikeusstandardeista ja tekee yhteistyötä niin, että voidaan vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tämän saavuttamiseksi meidän täytyy jatkaa työtä strategisen kumppanuutemme kehittämiseksi. Herra puhemies, vielä yksi rouva, reaktio rouva de eh, puheeseen. Hän, hän puhui brittikansalaisen Shaikin teloituksesta. Euroopan unioni vahvoin sanoin tuomitsi tämän henkilön teloituksen. EU on syvästi pahoillaan siitä, että Kiina ei vastannut Euroopan unionin jatkuviin vetomuksiin peruuttaa ää, tämä teloitus. Kiitoksia, rouva komission jäsen. Meillä on esityslistallamme käsiteltävänä vielä yksi kohta ja pyytäisin arvoisia parlamentin jäseniä siirtymään omille paikoillensa hiljaisuuden vallitessa. Siirrymme seuraavaksi keskusteluun päätöslauselmista Filippiineistä. Herra Provera, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Una... Kiitoksia, herra puhemies. Valitettavasti taas kerran